Mes chers collègues, la séance est ouverte. Kous avataan. Aloitaks nyt kuitenkin sitten vähän Juin. So now we are... No, olemme nyt valmiita äänestämään, niinkö? <laughs> hopefully, hopefully, hopefully, hopefully. Je voudrais... Minä haluaisin kuitenkin eh, sinä aikana, kun esittelijä valmistautuu, kun viimeiset Matti Myöhäiset saapuvat paikalle, ja siinä aikana, kun jokainen tarkistaa, että hänellä on oma äänestyskorttinsa mukana, sähköinen äänestyskortti mukana, ja siinä aikana, kun jokainen ryhmä tarkistaa, että on riittävästi äänestäjiä paikalla, mutta ei liikaa äänestäjiä paikalla, niin haluaisin toivottaa tervetulleeksi joukkoomme herra Aderjonajin, anteeksi etukäteen miten äänestän, anteeksi rouva Aderjonaj, joka on Kosovan parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Hän on tullut tänään Euroopan parlamenttiin. Hän kunnioittaa meitä läsnäolollaan. Raimer Bögeltä hän kuuli, että meillä on tämä kokous tänä päivänä ja hän halusi nimenomaan olla läsnä tässä kokouksessa, rouva puheenjohtaja, hyvä kollega Kosovosta. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että olette tulleet kunnioittamaan läsnäolollanne koko valtuuskuntanne voimin tämän budjettivaliokunnan kokousta. Ja kiitos paljon ja hyvää jatkoa ja paljon onnea tulevaisuudessa Kosovolle, Kosovan tasa, Kosovolle. Hyvät ystävät, Hyvät ystävät, niin kuin me päätimme tänä aamuna, niin me alksen aloitamme äänestykset. Et, euh, nous commençons... Ja me aloitamme otsikosta 1b. Onko kaikilla äänestys? Taulukot, paperit silmiensä edessä. Voilà. Tout le monde a son, tout le monde a son tableau de vote. Onko kaikilla tämä taulukko edessä? Voisimme, voimmeko aloittaa? Hyvä. 1B, luokka 1B. Minulla se on sivu 88 taulukosta. Toivottavasti meillä on kaikilla sama taulukko. 88. budjetin kohta. Aloitetaan tarkistuksesta 45, 55. Kuka on puolesta vastaan? Vastaan tyhjää. Ylätty. Sen jälkeen seuraava kohta Meillä on koko joukko tarkistuksia, jotka ovat kaikki identtisiä, eli äänestämme 405 esittelijän puolesta puolesta vastaan, vastaan. Yksi, kaksi tyhjää, eikä ole tyhjää äänestäjiä, joten eri 405 ja 4 tarkistusta ovat, jotka ovat identtisiä, identtisiä ovat hyväksytty. Näin siirrymme kohtaan Euroopan sosiaalirahastoon. Aloitamme tarkistuksesta numero yksi. Anteeksi, ensimmäinen tarkistus, korjapuheenjohtaja 45-26. 41-26 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Seuraava on, seuraava vedetään pois. Sen jälkeen tarkistus 751 siitä äänestetään myöhemmin, eli sitten äänestämme 1011, eli 1011 esittelijän puolesta. Äh, vastaan, kuka on puolesta? Gue ei ole vielä paikalla vastaan. Tyhjää, hylätty. Sen jälkeen 423 esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan enemmistö, tyhjää, hylätty. Sosialistit ovat vähän eristyksissä. 714 esittelijä on vastaan puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Sama enemmistö hylkää sen. Sen jälkeen palaan vähän taaksepäin 751, koska se oli pantu varaukseen. Vihreiltä esittelijä on vastaan. Puolesta vihreät ja Rova Vertman vastaan muut tyhjää. Eli tämä varauma on hylätty. Sitten äänestytään 47.55 kommenteista. Esittelijä on puolesta. Puolesta. Kiitos. Vastaan. Muutamat tyhjää. Kai hyväksytty nämä kommentit. 47, 76. Siinäkin on yksi lisäys ja edustaja Surjanin suullinen tarkistus, joka on teille jo jaettu. Improvements in childcare. Tässä lastenhoidossa tuetaan määrä niin, että lapset voisivat elää perheympäristössä. Loppu on sitten muuttunut ennallaan. Kuka on puolesta? Kiitos vastaan. Kiitos. Uskoisin, että tämä oli hylätty, mutta tarkistetaan vielä sähköisesti. Katsotaan sitten myös, toimivatko laitteet. Äänestys alkaa. Käännyn EPP-koordinaattorin puoleen. Onko äänestysoikeus nyt minulle hyvä myönnetty? Kyllä. Saan äänestää. Äänestys alkaa. No niin, no niin. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Yksi henkilö ei ole äänestänyt. Äänestyksen tulos. 18 puolesta 18 vastaan. Näin, tämä tarkistus on hylätty. Käännetäänpä sivua. Kaksi ensimmäistä tarkistuksesta, 45.19 on vedetty pois. 41.27 Hartongilta ja esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Seuraava on myös varauma. Siirrytään äänestetään myöhemmin. 4, sitten 424 esittelijä vastustaa puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. No niin, no niin, nämä kaksi tar- seuraavaa tarkistusta. 934, 46, 87. Mitä tulee näihin kommentteihin? Itse asiassa ne ovat peru, enemmänkin perusteluja kuin kommentteja. Eivät, eikä silloin tarvitse äänestää, koska on kyse vain asian esittelystä. Pitääkö tämä kuitenkin äänestyttää. Onko täällä lukuja? Kyllä. No, toisaalta taas kuitenkin nyt ryhdymme äänestämään tarkistuksesta, jotka ulottuvat aivan sivun loppuun asti vuoden 43.07, jotka vas ovat samaa lukua esittelijä puoltaa. Kukaan puolesta näiden tarkistusten puolesta? Kiitos. Vastaan. Yksi, kaksi, kolme tyhjää. Ei tyhjää, joten Nämä, koko tämä tarkistuspaketti on hyväksytty ihan sen jälkeen seuraava sivu 41.28 Hartongilta esittelijä vastustaa puolesta. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Minun on pakko nyt vähän mennä taas takaisin, koska 751 on laitettu varaukseli, varaumaksi, jota ö, vihreiden toimesta ilmastonmuutoksesta 751 esittelijä vastustaa puolesta. Vihreät. Ja Rova Bergman vastaan. Suuri enemmistö tyhjää. Hylätty. Näin ollen olemme yhä Euroopan sosiaalirahastossa. Tek- operatiivinen tekninen apu 4128 puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjä, hylätty. Sen jälkeen 4581 esitteli vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 42. Naisten asiavaliokunnasta esitteli vastustaa puolesta. Sosialistit vastaan. Kaikki muut vastustavat naisia. Hylätty. Meillä on jäljellä kommentit, kolme tarkistusta Niissä on samat kommentit ja esittelijä puoltaa niitä. Kuka puoltaa näitä? 394, 384, 536 vastaan. 3, 4, 5, 6, 7. Liberaali myös. Tyhjää. Kiitos. Nämä tarkistukset tulivat hyväksytyksi. Ne ovat identtisiä. Sen jälkeen siirrymme seuraavaan kappaleeseen. Sielläkin on useita identtisiä tarkistuksia ihan sivun loppuun asti, joten 344 kuka puoltaa, 354 puolesta vastaan, kolme, anteeksi, tyhjää, ei tyhjä, eli nämä ovat hyväksyttyjä. Sen jälkeen Euroopan aluekehitysrahasto sivu 95. Aloitamme Hartongin tarkistuksesta 41.74 puolesta. Vastaan enemmistö tyhjää hylätty. Sen jälkeen 45.20 on vedetty pois. Sitten seuraavat kolme tarkistusta ovat kaikki varauksessa, varaumia. Niistä äänestään myöhemmin, eli sitten siirrymme numeroon 573 Aldelta ryhmältä joka on identtinen seuraavan kanssa. Esittelijä on vastaan. Kuka puoltaa? Yksi, kaksi, kolme. Vastaan. Monetkin ovat vastaan. Tyhjä. Yksi ääni. Nämä tarkistukset on hylätty, eli siirrymme tarkistuksen 715 esittelijä vastusta puolesta. Sosialistit vastaan. Enemmistö ja näin ollen tarkistus on hylätty. Nyt vähän taas palataan takaisin tarkistuksiin 751. Se on uusi vihreiden asettama varauma ilmastonmuutoksesta esittelijä vastustaa. Kuka on puolesta? Vi- vastaan. Enemmistö tyhjää. 751 on hylätty. Sen jälkeen on kaksi identtistä varaumaa. 561 ja 4846. Esittelijä on vastaan puolesta. Liberaaliryhmä suurimmaksi osaksi vastaan. Enemmistö tyhjää. Nämä ovat näin hylättyjä. J'en au 47-60. Sitten 4762. Minäkin mietin tässä, pitääkin tästä äänestystä myös kommentit tästä 4762. Esittelijä sanoo pikemminkin, että kyllä. Ehkä herra edustaja Surjan haluaa, että tästä äänestetään. Esittelijä puoltaa tätä tarkistusta. Esittelijä puolta. Kuka muu puoltaa? Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. Näin siirrymme seuraavaan kappaleeseen. Taas Hartongilta 4175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4521 on vedetty pois. 4273 Rovandeasen puolesta. Kaksi vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. 4522 on taas on vedetty pois. Van Dalen on vetänyt kaikki tarkistuksensa, ehkä kaikkia sano, tästä sanotaan vierestä. Katsotaan se, 751 myöhemmin, se on taas varaus. Kaikissa tarkistukset sivun loppuun asti ovat identtisiä. Esittelijä puolta eli 360 puolesta. Kiitos vastaan. Kolme tyhjää hyväksytty hylätty aivan sivun loppuun asti. Nyt sitten taas palaan numeroon 751 vihreiltä. Sama tarkistus varauksesta, ilmastonmuutoksesta. Esittelijä vastustaa puolesta vihreät ja Robertman vastaan. Sama enemmistö tyhjää. Ei tyhjää äänestäjiä, joten se on hylätty. Sitten siirrymme seuraavaan kappaleeseen Euroopan aluekehitysrahasto 4176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4523 on vedetty pois. Van Dalen on vetänyt pois. 4760 on myös vedetty pois. Tässä käännyn ö, Surjanin puoleen. Laslo, vedittekö pois kokonaan koko tarkistuksen vain vain kommenttiosion? Ka- kaikki on vedetty pois, eli meidän ei tarvitse enää äänestää. Nyt äänestämme sitten numerosta 362, joka on identtinen kolmen seuraavan kanssa esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos. Vastaa, äh, vastaa kolme tyhjää. Tarkistukset ovat on hyväksytty. Sitten seuraavalle sivulle. Seuraavaan kappaleeseen. 4176 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen meillä on vain kommenttitarkistuksia seuraavassa budjettikohdassa numero. Äänestämme ensin numerosta 361. Esittelijä puoltaa. Kyllä, anteeksi, esittelijä puolta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen äänestytään numerosta 366 esittelijä puolta puolesta. Kiitos vastaan. Liberaalit ja Hartong tyhjää. Kiitos enemmistö ja konservatiivit enemmistö puolsi. Eli näin kolme 536 tuli näin myös äänestetyksi, eli siirrymme suoraan 4759 Surjanilta, joka puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava 4785 on myös edellisen sisältyy äänestykseen numeroon 361, millä sanotaan, että nämä, millä sanotaan nämä kommentit, jotka ovat 4785 löytyvät äänestystuloksista, josta, jolloin äänestimme tarkistuksesta 361. Sopiiko tämä kaikille? Surjan näyttää tyytyväiseltä, esittelijä myöskin. Kaikki sujuu vallan mallikkaasti. Noin ollen voimme sitten unohtaa sivun loppuosan, jossa puhutaan pilottihankkeista. Seuraava sivu Sielläkin on yhä pilottihankkeista kysymys. Puolet tästä sivusta on varattu pilottihankkeille. Siirrymme välittömästi kohtaan 13.03.31, jossa puhutaan Itämeren alueen strategiasta. Siellä on kolme tarkistusta, joista luvut on vedetty pois. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja. Selvä, 4904, tarkistus 4904. Minun on pakko äänestyttää nyt luvuista, koska tarkistuksen laatija ehdottaa, että vedetään tarkistus pois, jossa puhutaan maksumääräyksistä. Onko näin? Ymmärsinkö oikein? Mutta sitten ei ole tarkistuksia enää luvuista, numeroista. Eh, Anne, vous pouvez m'expliquer. Anne, voisitteko selittää minulle? Uh, Jotta tästä nyt ollaan selvillä. Tässä on 2,5 miljoonaa sekä maksuihin että sitoumuksiin, eli 2,5 toiseen ja 5 miljoonaa toiseen. Meille riittää kaksi ja puoli sitoumuksiin ja kaksi ja puoli eh, myös maksuihin. Ja uskon, että esittelijällekin se kelpaisi. Oui, autrement dit, autrement... Eli toisin sanoen, jos ymmärsin oikein, maksumääräyksestä. Budjettiluonnoksessa on 2 miljoonaa 500 000 ei tarkistuksia. Tämä on ihan tyydyttävä luku. Te olette kaikki varsin onnellisen näköisiä. Itse asiassa, jos ajatellaan nyt ihan lukujen kannalta, niin tässä tarkistuksessa puhutaan vain maksusitoumuksista. Eli äänestytään nyt ensiksi luvuista ja sen jälkeen äänestetään näistä kommenteista. Selvä, sopii. Hyvä. Eli luvuista 2 miljoonaa 500 000 esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos. Vastaan. Kolme. Tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Kommenttiosioista, jotka ovat ihan samoja näihin kolmeen tarkistukseen. Eikö? Eikö? Eivätkö ne ole samoja? Eli pitää äänestää tarkistus per tarkistus. Ah. There is a compromise qui consiste à ajouter... Täällä on kompromissi, jonka mukaan pitäisi lisätä tekninen ja hallinnollinen tuki toimintojen hallinnoimiseksi liittyen Itämeren alueen strategiaan. Rahaa, jota voidaan valmistella hankkeita strategiassa, tuetaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Voilà. Et là, tout le monde est d'accord avec ça. Tämä sopii kaikille. Anteeksi, anteeksi. Coordinators in their coordination. Koordinaatiota autetaan. Osallistutaan täytäntöönpanoon, jos Itämeren jäsenvaltioista vaativat kunnianhimoisempaa viestintästrategiaa Itämeren alueella EU mukaan lukien. Loa? It is in writing, huh? in, in your dossier. So. Se on kirjoitettu täällä ihan asiakirjan numeroituna. This... Saanko minä selventää, että tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäinen komission teksti säilyy ja Surjanin tarkistus, jolla pyrittiin poistamaan alkuperäinen teksti, eh, on siis, tämä on pelkkä lisäys komission teksti. Je ce Eli äänestetään nyt tämän tekstin, jota on laadittu kompromissiksi, mutta äänestytään siitä nyt. Tässä on lisäyksen alkuperäisen tekstiin. Selviää. Onko hyvä? Puolesta. Vastaan. Kaksi. Tyhjää. Eli se on näin ollen hyväksytty. Näin ollen voimme äänestää numerosta 4183 Hartongilta puolesta. Hartong vastaan. Tyhjää. Hylätty. Näin siirrymme. Tämä oli valmistelu. Toimia käännämme taas sivua ja tulemme sivulle 98, sanoo puheenjohtaja. Kohesiorahastot, ja siellä meillä on kolme identtistä tarkistusta. 363, kuka on vastaan, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava sivu, seuraava kappale. Olemme yhä rahastossa. 4524 on vedetty pois. Kaksi seuraavaa ovat varauksia. Niihin palataan heti kohta. Nyt kuitenkin äänestytään 4274 Rova Andreasenilta. mikä on puolesta? Vastaan. Ja tyhjää hylätty. 751 on myös varaus vihreältä, siihenkin palataan heti kohta. Nyt on vuorossa 10.19 Guelta. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 574. Esittelijä puolta puolesta. Aha, vastaan. Haa tyhjää. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Esittelijä vastustaa. Minä erehdyin. No, kun on liberaalista kyse, niin silloin sydän puhuu ihan omaa kieltään. No niin, pyydän anteeksi. Eli eh, kyllä liberaalit ovat nyt uivat aika syvällä tässä. Eli 4861 eh, on vedetty pois, eli 716 on seuraava esittelijä vastustaa puolestaan sosialistit vastaan, muut ryhmät tyhjää. Se on näin ollen hylätty. Nää palataan taas hieman polkua takaisinpäin. 562, joka on identtinen seuraavan kanssa, mutta öö, laati ei pidä niistä puolesta. Liberaalit vastaan. Muut ryhmät tyhjää. Nämä kaksi tarkistusta varauksessa, jotka ovat identtisiä, on hylätty. Sitten on vuodessa 751 puolesta vastaan. Tyhjä, jälleen kerran hylätty. Palaan nyt tähän kommenttiosioon sivun alaosassa 536. Esittelijä puoltaa puolesta Kiitos. Vastaan. No niin, no niin. Tähdäänpäs pieni tekninen tarkistus, niin kaikki muutkin heräävät. Äänestys alkaa. Minä en osallistu äänestämiseen. Äänestys alkaa. Kaksi edustajille äänestystä. Kaksi korttia puuttuu. Äänestys päättyy. Äänestys päättyi 15 puolesta 22 vastaan. Tämä on hylätty. Näin ollen äänestytään tarkistuksen 367. Onko se identtinen? Aha, se on, se on siis myös hylätty. Näin tämä ongelma hoidettiin pois. Sitten tulee Cross Border Cooperation, rajat ylittävä yhteistyö, 4185 Hartongilta. Esittelijä vastustaa puolesta. Herra Hartong vastaan enemmistö tyhjää hylätty. 168 esit- la- esitteli, eipä näytä pitävän sitä puolesta. Kolme vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. Näin olemme käsitelleet tämän ensimmäisen pääluokan 1b. Onnittelut esittelijöille. 40 prosenttia budjetista on jo näin käsitelty. Ei, se oli ihan huono asia se, aika iso osa. Bon, alors, nous passons maintenant... No niin. Sitten siirrymme pääluokkaan kaksi. Maatalouteen. Tarkistus 67 esittelijä puoltaa puolesta. Täällä äänest- jätän vielä näitä äänestystaulukoita. Onko kaikilla nämä paperit nyt varmasti siellä pöydällä vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Eipä moni käsi täällä noussut. Täällä oli ehkä enemmän puolesta kuin vastaan, niin nämä kolme tarkistusta ovat identtisiä, ne on nyt sitten hyväksytty. Seuraavassa kohdassa 4138 Hartongilta puolesta. Kiitos vastaan tyhjää. Hylätty. 68 puolesta esittelijä vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja se kattaa myös kaksi seuraavaa tarkistusta, jotka ovat identtisiä. Käännetään sivua. 102. Siellä on pilottihankesivun 9, 9 6, joka on samanlainen 998. Kuka on 499 kanssa? Kuka puoltaa vastaan? Pidetään nyt pieni tarkistus 9, 9, 9, 6 ja 499. Äänestäkää, äänestäkää, äänestäkää kortit sinne nyt laitteisiin yksi sosialisti liikaa. Voiko joku sosialisti vetää korttinsa pois? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Jännitystä 7 puolesta 30 vastaan. Nyt meni kyllä ihan yliymmärryksen. Hylätty. Ainakin täältä katsottuna tämän ei ollut ihan selkeää, ihan selvää. Eli oli käsiä, jotka he ovat vähän väsyneesti laiskasti nousseet ylös, eli onko tämä nyt vähän siestan hetki ainakin etelä-eurooppalaisille, tuntuu siltä. Sen jälkeen vähäosaisille tarkoitetut ohjelmat 4266 esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Kukaan ei puolusta edes ihde tämä tarkistuksen laatijan ryhmässä. 4811 vaan esittelijä vastustaa puolesta itse laatia. Vastaan. No, valita. Eh, valitettavasti tämä on sitten hylätty. Sääli laatia ajatellen. Sen jälkeen minun täytyy äänestyttää kahde, numero kahdeksasta, kolmesta ennen yhdeksän seitsemää, koska se loittonee kaikista eniten näistä, ehkä eli 803. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen sitten, jos puhumme taas luvuista, niin se kattaa kaikki muut sivun loppuun. Mutta minun täytyy nyt palata kommentteihin kuitenkin. Vain kommentteja, ei lukuja. Selvä, ei lukuja. Eli näin ollen voin siirtyä seuraavalle sivulle. Muut toimenpiteet. Tarkistus 69 esittelijä pitää tästä kovasti. Kuka puoltaa? Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 997 Guelta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Enemmistö vastustaa, eli hylätty. 500 on identtinen vedetty pois. Sen jälkeen 98. Se on taas myös varaus. Esittelijä puoltaa. Puolesta. Kiitos. Vastaan. Liberaalit ja herra Hartong tyhjää. Tarkistus 98 on hyväksytty. 70. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan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 Nyt puhun esittelijän valvonnan alaisuudessa. Minulle sanotaan, minua neuvotaan, että äänestyttäisiin ensin tarkistuksen numerosta 71, joka on jo seuraavalla sivulla. Tarkistus 71, joka on sivun alussa, sivun 107. 80. Siellä on 80 miljoonaa lukuina Anteeksi. 255 miljoonaa maksusitoumuksia. Onko tämä nyt näin? Puhummeko samasta asiasta? Eli tarkistus 71 tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot on tämä kappale, tarkistus, jota esittelijä ehdottaa 255 miljoonaa. Selvä. Ovatko kaikki nyt ymmärtäneet sen näin, kuka puoltaa, kuka vastaa Liberaalit ja edustaja Hartong tyhjää. Kiitos. Hyväksytty. Ja näin ollen se kattaa myös numeron 4727. Nyt pitää äänestää numerosta 72. Alors, pardon, non. Excusez-moi. Il y a des remarques, oui. Meillä on täällä kommentteja. Otetaan vähän takaisin. Meillä on kommentteja.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 150 et même chose pour celui-là. C'est pour ça que je l'achète Alors, excusez-moi, excusez-moi, c'est un peu Anteeksi, anteeksi, sanoi puheenjohtaja, että mä monimutkaista, niin minä saan nyt vähän ristiriitaista tietoa tältä eri puolelta. Eli 92 ja 93, niistäkö ei sitten puhuta? Voidaanko ne unohtaa? Tällä hetkellä jätetään ne nyt rauhaan. Äänestämme nyt kommenteista tarkistuksessa 71. Äänestimme juuri luvuista 255 miljoonaa. Niin. Gianni Navia. Giovanni, ole hyvä. Tässä selvitysosassa ilmeisesti Materangen virhe. Siinä puhutaan nimittäin lisäyksestä, joka on 75. Kuten täällä todettiin, se on 175. OK C'est le bon chiffre. Bon. Tämä luku oli oikea, toisin sanoen. Hmm. No. Selvitysosa tälle tarkistukselle 71 joka teillä on siellä silmien edessä tuoteorganisaatioiden toimintarahasto. The increase of 107. 175 on siis lisäys ja se käytetään niin päin pois ja niin päin pois ja niin päin eteen. Kaikilla on tämä teksti. Kuka puoltaa tätä selvitysosaa? Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Vihreät äänestävät tyhjää. Hyväksytty. Eli näin ollen minun ei tarvitse nyt palata taaksepäin. Mutta nyt äänestytetään tarkistus 72. Minkä lukujen kanssa? kysyy puheenjohtaja. Minulle sanotaan 95 miljoonaa, ei 20 miljoonaa, vaan 95 miljoonaa. Onko näin? Kyllä, eli tarkistus 72. Luku on 95 miljoonaa. Kuka puoltaa? Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Samassa budjetin kohdassa me tarvitsemme samat selvitysosat – kuin mistä me äänestimme tarkistuksen 71 kohdalta, mutta täällä on vähän erilainen luku, joka, tällä, joka olisi siis sitten 75. Kuka puolta? Ilmeisesti sama enemmistö vastaan. Tyhjää. Hyväksytty myöskin. Näin ollen hyväksyimme 255 miljoonaa yhtäältä 95, on sinne, joka, joten Euroopan komissio voi olla nyt varma, että kaikki meni ihan oikeas, oikeassa järjestyksessä. Nyt kouluhedelmäjärjestelmä on seuraava osio. Tarkistus 73 esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tämä kat kattaa koko sivun loppuosion. Seuraavan sivun alussa puhumme Viinialan kansallista tukiohjelmista 439 Hartongilta, kun esittelee vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen 74 agrivaliokunnalta esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuin myös seuraavat identtiset tarkistukset samasta budjettikohdasta. Sitten siirrymme kohtaan, siirrymme kohtaan muut toimenpiteet. Budjetin kohtaan muut toimenpiteet. Eli tarkistus 4140. Edustaja Hartongilta puolesta. Vastaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 75 agrivaliokunnalta puolesta, edustaja puoltaan vastaan, tyhjää hyväksytty. De promotion 67. Menekin toimenpiteet 76 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen meillä on äänestettävänä tarkistus 93 Esittelijä puolta. Esittelijä puolta. Puolesta vastaan. Tyhjää. hyväksyttä. Seuraavan sivun yläosassa jälleen pilottihanke. Siirrymme nyt käsittelemään maitoa. 998 esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää. Maito on näin ollen hylätty. Sen jälkeen koulumaito kohta. Hartongilta 4141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 91. Agrivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuin myös seuraavat tarkistukset sivun loppuun asti tämän budjettikohdan osalta. Sen jälkeen siellä naudan ihan vientitukeen. Tarkistus 999 esitteli vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraava myöskin. Sitten 77 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen elävien eläinten vientituki. Tarkistusnumero tuhat. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 503 raukeaa. Tämän jälkeen sianlihan vientituki. 1001 esittelijä vastustaa puolesta. Kaksi vastaan. Enemmistö vastustaa. Hylätty. 504 raukeaa. Siirrymme sitten munien vientitukien tarkistus 1002. Esittelijä vastustaa puolesta. Viisi vastaan. Kiitos. Näin, munakas on valmis. Kaksi tarkistusta hylättiin kuitenkin. Sen jälkeen tarkistus 78 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää. 78 on hyväksytty. Nyt siirrymme siipikarjan lihaan. Tarkistus 1003 esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 505 myös. Tämän jälkeen pilottihankkeet. Siirryn seuraavan sivun keskiosaan, jossa tulee tupakkakäsittelyyn. Tarkistus 622 liberaalilta esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan EPP on vähän eristyksissä, vähän yksin. Ah, täällä on sosialistit, jota, jotka polttavat. Sepäs. Jopas jotakin. No niin, äänestytään tämä nyt elektronisesti tämä tarkistus. Äänestys alkaa. tupakan ja syövän ystävät täällä nyt paljastuvat. Äänestys päättyy. 17 puolesta 19 vastaan tarkistus on hylätty. Näin ollen minä äänestytän sitten tämän tarkistuksen 1004. Aha, se on identtinen. Kaikki tarkistukset on hylätty. Näin pitää siirtyä nel, numero 4812. Losovic esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tämä 41. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Se on identtinen. Se oli identtinen sen kanssa, mikä hylättiin. Eli tupakasta ei sitten tullut juuri yhtään mitään. Ei mitään edes, ei tullut edes savua. Tämä on ihan hyvä, että pidättäydytään tupakasta. 79. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sen jälkeen silkkäistoukkien tuki 4143 puolesta vastaan tyhjää hylätty Puuvillan pinta-alatuki. Tarkistus 80 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tuotanto on sidotut suorat tuet. Numero 81 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. No niin. 512. Preparatory action, pitääkö siitä äänestyttää? Esittelijä vastustaa. Esitteli vastustaa puolesta. Vihreät vastaan. Lähes kaikki muut tyhjä, eli näin olen hylätty. mutta pitää äänestää selvitysosasta numerolle 4525. Esittelijä vastustaa. Eikä, aha, esittelijä puolta. Esittelijä puolta. 4525 puolesta. Vastaan. Enemmistö vastustaa tyhjää. Näin ollen selvitysosa Not used for cloning technology. Se on hylätty. Nyt siirrymme maaseudun kehittämisohjelmiin. Numero 83. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja kuin myös identtiset tarkistukset, jotka seuraavat tässä samassa budjettikohdassa. Siirrymme seuraavaan tekniseen, operatiivinen tekninen apu 4590 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 84 esittelee puolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten käännetään sivua. Sivun alussa on koehankkeita, eli suoraan Kahdeksankymmentäseitsemän tilien tarkastaminen esittelee puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Maatilojen rakennetta koskevien tietojen kierry 4145 hänet puolesta kaksi vastaan. Tyhjää hylätty. 88 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4146 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4147 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 851 konservatiivilta puolesta pari vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaakin 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 Agrilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten pilottihankkeet Sitten tällä sivulla puolessa välissä on Life 4151 Hartongelta puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 479 envilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta. 4153 Hartongilta puolestaan vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraavaksi 477 esittelen tuolla puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta. life ja sekä 4155 Hartongilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 854 konservatiivelta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 478 Enviltä. sitten puolta äänet puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty, kuten muutkin identtiset sivun loppuun asti. Seuraavaksi seuraavalle sivulle Euroopan ympäristökeskus 4156 Hartongilta puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 4526 peruttu. 471. Ja sitten jos suostumuksella ei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuten kolme seuraavaakin, ne ovat identtisiä samassa kohdassa. Sitten sama virasto, eri kohta, rahoitusosuun 4157 esitteli vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4527 peruttu. Sitten pilottihankkeita seuraavilla sivuilla, seuraavalla sivullakin ja seuraavallakin sivulla. Niinpä mennään seuraavan sivun loppuun. Euroopan kemikaalivirasto. 4528 Van Danielta peruttu, eli äänestämme tarkistuksesta 470 esittelijän tuolla äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraava kohta peruttu. Sitten seuraavaksi 4530 Van Dalenilta peruttu 469. Esittelee puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaan kohtaan 4531 peruttu. Sitten pilottihankkeita ja vielä pilottihankkeita. Eli seuraavaksi tarkistus, joka on Hartongilta 4163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 911 esittelee vastustaa nyt puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavakin. 4625 esittelee vastustajat puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraava kohta, koe, valmistelutoimi. Huomenna se nähdään sitten. Kalastuksen seuraavaksi. 115 äänet puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Porttasin on identtinen, niin hoidettu siis. 10.16. Esitteli vastustaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Lähes yksimielisesti vastaan hylätty. Seuraavalle sivulle. syrjäisimmät alueet, 4169, äänet puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 1017 kuolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavakin raukeaa. Sitten pilottihankkeita. Seuraavaksi Kansainväliset sopimukset Hartongilta. Hartongin 470 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi 4171 vain selvitysosa ja vastustaa. Kuka näitä selvitysosan puolesta? Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Kiitos aika omituista poliittista geometriaa, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin hylätty. Sitten seuraavaksi 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta. 4171 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava on identtinen, sekin siis hyväksytty. Seuraavaksi Euroopan kalatalousrahasto 856. Konservatiivilta esitteli vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 123 puolesta vastaan ja hyväksytty. Kaikki identtiset niin ikään samassa kohdassa. Sitten pilottihankkeita seuraavaksi, eli menemme tämän sivun puolivälin nurki 4172 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 857 ECRltä puolesta vastaan tyhjää hylätty 116. Esittelijä tukee sitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi, seuraava kohta 4172 Hartongilta puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hylätty. 1018 Guelta puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Seuraavakin siis 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten pilottihankkeita. Seuraavakin on pilottihankkeen. 118 seuraavaksi esittelijän tuella hänet puolesta. 118 Kiitos puolesta. Kiitos vasta. tyhjä Hyväksytty. Esittelijä Rikin nostaa kättään vai? Niin ymmärtääkseni hän oli kuitenkin tämän puolesta. Noin. Sitten virasto kalastuksen valvontavirasto nimittäin. 4532 peruttu, seuraavaksi 120, sitten ne tuolle puolestaan. 120 vastaan. tyhjä hyväksytty. Haukinkin on hoidettu näin. 4533 peruttu 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siis Jutta Haukin tar- tarkistus seuraavaksi. Pilottihanke, ei kun anteeksi. Tässä on kansalaisaloite seuraavaksi 353. Sen pitäisi olla kolmas otsakkeen alla oikeastaan, 3 b No, voimme kyllä sitä äänestyttääkin ja sitten pannaan 3 b ja se kerran hyväksytään. Eli esittelijä puoltaa, siis pm Kuka kansalaisten puolesta? Kiitos. Vastaan. Kansalaisia vastaan. Kiitos. Hyväksytty. Siis ei kun tyhjää. Hyväksytty. Mutta se pannaan sitten 3B. Sinne se pannaan. No niin. Seuraavaksi terveys- ja kuluttajasioiden toimeenpanovirasto. Ainoa tarkistus on peruttu. Sitten pilottihankkeita, pilottihankkeita, pilottihankkeita. Sitten mennään eteenpäin. Eläintautien hävittämiseen päästään. Eläintaudit kiinnostavat GUEA. Sieltä on tarkistus 975, esittelijän tukema muuten eläintautien puolesta äänet. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Siis eläimet pelastettiin. Seuraavaksi vielä uudelleen pilottihankkeita aina seuraavan sivun alkuun. Seuraavaksi 57. Eläinten hyvinvoinnin parissa edelleen touhumme. 457 esittelee puolta puolestaan. Kiitos vastaan. Kiitos ja tyhjää. Hyväksytty. Kuten kaikki muutkin identtiset seuraavat Seuraavaksi 4682. Siinä on kyse kasvinsuojelusta, ei kun anteeksi. Tässä on selitysosa ja luvut. Lukuja esittelee vastustaa, mutta puoltaa selvitysosaa. Näinkö? Ensinnäkin luvuista äänestämme. Esittelijä vastustaa äänet lukujen puolesta. Ei kukaan. Vastaan. Tyhjää. Siis ne luvut hylätään. Sitten selitysosa esittelee puolta äänet puolesta. Aa. Ehkä paremmin koneellisesti. Tässä on nyt mielipiteet menevät sekaisin, niin kuin esimerkiksi sanotaan. Äänestys alkaa. Meillä on yhä enemmän täällä ai, liikaa SD-läisiä ei sovi ollenkaan. 14 vastaan, eli hylätty. Tämä selvitysosa hylättiin. Seuraavaksi pilottihankkeita. Ja kaksi. Otsake on hoidettu. 80 prosenttia on talousarvosta hyväksytty. Alors, on distribue... no niin, nyt äänestysluettelo toimitetaan nyt kolmosesta. Tässä minä käännyn. Francesca, minä käännyn nyt esittelijän puoleen kolmosotsakkeessa, kolmessa, kolme aassa. Onko siellä jotain uutta ilmennyt verrattuna siihen, mitä me ehkä olemme hoitaneet lounaan aikana? Onko jotain muutoksia? jotka meidän olisi hyvä tuntia ennen kuin äänestämme. Direi che possiamo... No, sanoisin, että voimme kyllä äänestää ihan tästä otsakkeesta noin suoraan. Kiitos. Bien. Selvä. Eli minä menen taulukon mukaan ja jos sitten matkan varrella huomataan, että tulee muutoksia poliittisten keskustelujen pohjalta, niin sitten tehdään niin. Sitten aloitetaan 977. Esittelijä puoltaa. Tämä on Euroopan pakolaisrahasto. Esittelijä puoltaa äänet puolestaan. Kiitos ja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli 100 000. Sitten Seuraavaksi 978 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niinpä 4708kin hylätään. Pitääkö tästä äänestyttää? Pitääkö äänestää 4708? Ai kyllä, No joka tapauksessa, puolustako joku sitä? Tekijät eivät ole paikalla. Kukaan ei puolustakaan, eli ei äänestetäkään. Seuraava kohta. 979 esittelen puolta hänen puolesta Kiitos ja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi seuraavaakin. Euroopan paluurahasto 1061 esittelee vastustajanet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. 470 raukeaa näin ollen. Vai raukeaa? Tämä äänestystulos koskee myös sitä. 1060 kuelta esittelee vastustajanet puolestaan. Andreasen, Hartong vastaan. Kiitos, tyhjää. Hylätty. Niin, myös 4711. 430 liveltä esittelee puolta äänet puolestaan. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta. Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta Frontex, kun tämä on? On se Frontex. Van Dalen on peruttu ensinnä luvuista 444 eteenpäin. Katsotaan sitten selvitysosia. Lukujen puolesta äänet vastaan. tyhjä enemmistö puolesta. No sitten tässä ei ole mitään tarkistuksia, ei kun pitää ottaa 927, ei kun se on hoidettu. Eli luvuista ollaan selvillä vesillä. Sen sijaan meidän täytyy vielä äänestää selvitysosista. No niin, ensinnäkin 444. Esittelee puolta äänet puolesta vastaan. Selvitysosa siis tyhjää enemmistö puolestaan. Näin voidaan ajatella, että kahdessa muussakin selitysosa on hyväksytty, vai täytyykö äänestää niistä? 752, kun pitää äänestyttää, se on yhteensovitettavissa. Se voidaan panna sinne ilman, että siinä on mitään estettä. Vaiko esittelijä nyökkää. Selvitysosaa 752 esittelijä tukee. Ei kun tykkääkään siitä. No. Madame, Madame le rapporteur. Rouva esittelijä, kertokaapa. No niin, 752. Selvistysosa on yhteensovitettavissa ja voin olla sen puolesta. Selvä, Donc, remarque du 752, le rapporteur. 752 esittelijää, kun nyt sitä on tarkastellut, puoltaa. Puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 753. Ovatko selvitysosat sovitettavissa yhteen ja olette puolesta siis? Niin ikään äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tämäkin. Kaikki selvitysosat on hyväksytty. Ne ovat yhteensovitettavissa. Sitten puheenjohtaja kääntää sivua. Edelleen Frontex 4462 peruttu. Kaksi seuraavaa vastaavat varauksia selitysosaltaan. Niihin palataan sitten nyt 928. Äänet puolesta. 928 puolesta Alors attendez, madame le rapporteur. ryhmänne on nyt tunteen purkauksen vallassa. Olisin arvaavinani, niin että halusitte luvuista äänestytte 928. Olen teidän käsissänne. En, possiamo votare... Me voimme äänestää kyllä ensin 459 ja 754 minun puolestani, siis luvuista. Selvä. Erinomaista, erinomaista. Eli nyt me äänestämme luvuista 459 ja 754. Nehän ovat samat. Ja sitten sen jälkeen palaan näihin tarkistuksiin selvitysosien ja varausten puolesta. Sopiiko näin? No niin. Luvut, 25 miljoonaa. Esittelijän kanssa onko joku samaa mieltä? puolesta ja vastaan. Lukuja vastaan siis. Kiitos ja tyhjää. Enemmistö on puolesta. Siis luvut hyväksyttiin. Siis näin ollen tarkistukset, jotka ovat 7, 9, 2, 8, 4, 5, 6, 1, 4, 3, 8, 9, raukeavat, koska ne hoidettiin näillä hyväksytyillä luvulla. Eli nyt minä palaan näihin kahteen tarkistukseen, että voimme ensin äänestää varaukseen panemisesta, ei kun anteeksi, ai ei niin kuin luvut olivat jo varauksiin, eli siis selvitysosasta. Selvitysosa 459. Esittelijä puoltaa, äänet puolesta vastaan. Tyhjää Selvitysosa hyväksytty. Selvitysosa 754. Ai se on hoidettu. Hoidettu. Ei kannata äänestää siitä. Se on hoidettu. Noin. Tämä tuli hoidettua tässä kohdan, kohdin. Se on nyt vähän olla eri näkemyksiä esittelijälläkin. Näin voi sattua joskus, mutta äänestystulos on selvää. Sitten seuraavaksi Schengeniin, siis kakkoseen varauksiin pannaan. 445 ja 755 esittelijä puoltaa äänet puolestaan vastaan. Tyhjää, hyväksytty, luvut varauksiin. Vis 446 libeltää ne puolestaan, esittelijä puoltaa vastaan. Tyhjää, hyväksytty Seuraavaksi ulkorajarahasto 460 esittelee puolta, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin se kattaa kolme seuraavaakin. Ja 731. Siitä pelkästään selvitysosa. Esittelee puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Schengenin arviointimekanismi parauksiin. Esittelee puolta äänet puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Minä käännän sivua. Euroopan palurahasto. 1059. Guelta esittelijää. Vastaa. Vastustaa. Äänet puolesta. Kiitos vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavakin siis. 461. Siinä ensin on luvut, sitten katsotaan selvitysosaa erikseen. Esittelee puolta äänet puolesta, luvujen puolesta, lukin puolesta siis vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Näin kaksi tarkistusta, jotka seuraavat. 858 esittelijä vastustaa Äänet puolesta. Tyhjää. Tyhjää ja hylätty. Näin palaamme selvitysosaan 461. Esittelijä puoltaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt palaan vielä 732 perusoikeuksiin. Selvitysosa esittelijä puolta hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta peruttu. Seuraava tarkistuskin peruttu. Sivulla 144. Euroopan pakolaisrahasto. 4205 Hartongilta ja esittelee vastustaa hänet puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 729 esittelee puolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin. 447. Kun täällä on 729 hyväksytty, mutta kun se koskee vain sitoumusmäärärahoja, niin äänestytään 447, mutta pelkästään maksumäärän kohdalla. Sitoumukset jo hyväksyttiin. Ah, pardon. Le secrétariat fait... Eiku anteeksi, tässä aivan naapuri oikein totesi, että maksuissa Tarkistus, joka menee pisimmälle, on 1058. Eli 10.58 täytyy äänestää, se on samanlainen kuin 4.7.13, siis ennen kuin 4.47 äänestetään. Me äänestämme vain maksuista. Sitoumuksista olemme jo hyväksyneet 20 miljoonaa. Siis tarkistukset, joista nyt äänestetään, koskevat maksuja. Tarkistus, joka menee pisimmälle maksussa, on 10.58. Eli ketkä, niin esittelijä puoltaa muuten. Esittelijä on hyvin leväperäinen näissä. Kuka on hänen kanssaan samaa mieltä ja puoltaa vastaan. Tyhjää. Noin. 10, 5, 8, 4, 7, 13 maksujen osalta hyväksyt ja muut raukeavat lukujen osalta. Sitten tässä on vielä selvitysosa budjettivaliokunnalta Surjanilta naisia koskien. Äänet puolesta. Kiitos vastaan. Ei kun esittele vastustaa, anteeksi, voi anteeksi. No ehkä on parempi koneellisesti hoitaa tämä. selvitysosa 4764. Laszlo Surjan sanoi jotain naisille tässä kohdin. Äänestys alkaa. Thank you. Thank you. Thank you very much. Le vote est ouvert sur les femmes. No niin, äänestä, onko äänestetty jo naisista? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 16, 21. 21 yksi ei ole samaa mieltä ollenkaan naisten osalta Surjanin kanssa. Selvitysosa siis hylättiin. Laslo joutuu tässä hiukkasen lobbaamaan vielä. Sitten hätätoimenpiteet pakolaistulvan yhteydessä. 7.30 Siinä meillä on erinäisiä sitoumuksista 730 esittelen puolta äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Enemmistö puoltaa. 200 miljoonaa hyväksytty. Ei anteeksi puhuja kuoria 200 000, no eipä paljon. Ei ole kauhean paljon sihteeristö päätti, että yksin ollaan vähemmän. No niin, sitten maksuihin. Ihan huvittavaa. 200 000 sitoumuksissa, mutta 2 miljoonaa kuitenkin sitten sitoumuksissa. Eikö se sitten mukaan haittaa? No niin, maksut. Kolme samanlaista tarkistusta esittelee puoltaan äänet puolesta. Kiitos ja vastaan. Tyhjää Enemmistö puoltaa. Tässä sitten ralleja leikataan. Tällaista ojalalaskuoppia. Kukaan muu ei sellaista harjoitakaan, mutta eivätköhän kansalaiset tykkää. Sitten 4206 Hartongilta äänet puolesta. Kiitos ja vastaan. Tyhjää hylätty. Seuraava kohta. 4207 samalta tekijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten pilottihanke. Se katsotaan huomenna pilottihankkeiden kanssa. Seuraavaksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto 4208 Hartongin äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 449 Esittelijä edelle, ai puoltaa. No joo, väitettiin, että hän olisi ollut vastaan, mutta esittelijä puoltaa. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Seuraavakin on näin ollen hyväksytty, koska se on identtinen. Sitten seuraava kohta. Rahoitusosuusosasto on 3, 8, Hartongilta puolesta vastaan tyhjää. Ja kuvittelisin, että sama tulos 4.50kin esittelijä puolta edelleen. Kuka on puolesta vastaan, sama enemmistö. Niin ollen tarkistukset on hyväksytty. Sitten pilottihankkeita. Ja näin päästään Euroopan poliisivirastoon sivulla 147, 420 Hartongilta puolesta vastaan, tyhjää hylätty, eikä muita tarkistuksia tässä kohdin. Seuraava kohta 420 Hartongilta puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 4562 Jutta Haugilta esittelijä puoltaa, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Euroopan poliisi Akatemia 4211 hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava peruttu. Seuraava kohta 4211 Hartungilta sekin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 899 EFDltä esittelee vastustajan nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavakin siis 454 esittelee puolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavakin, kun se on kerran identtinen, on hyväksytty sitten seuraavaksi. Terrorismin ehkäiseminen. 4601 Vertmanelta esittelijä vastustaa äänet puolestaan vastaan. Tyhjää hylätty. 455 esittelijä vastustaa hänet puolesta. Vastaan. Kiitos ja hylätty. Vain yksi tätä puolta, eli kansanpuolue. 6.20. Ensinnäkin luvut. Esittelijä puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi selvitysosa 6.20 tarkistuksessa esittelen puoltaan äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja näin ollen 4, 3, 7, 9 samaa niin ikään hyväksytty. Seuraavaksi huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukseen. Ei, ei kun onpa siellä tarkistus, jota ei ole peruttu van ne vastustaa puolesta vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi vanne 4, 4, 6, 9, ei kun anteeksi, Anne. Um, I, I didn't find quite... Minä en nyt oikein pysynyt perillä. Äänestettiinkö 462? Okay. Yes, we jump. It's my fault. Minun vikani. Yes. Like... Niin, koska minun ryhmäni haluaisi erillisen äänestyksen selvitysosasta. Mutta palataan siihen sitten. Otetaanko luvut ensin? Okei. Okay. Selvä, ei kun anteeksi. Eli me palaamme. Se on minun vikani. Minä unohdin rikollisuuden ehkäisemisen ja torjunnan. Niin. Mafian neuvosta jätin tämän väliin. Se on niin vaarallinen kohta se. Niin tietääkseni siellä on vain selvitysosaan tarkistuksia, ei kun molempiin, sekä lukuihin että selvitysosaan on selvä. Eli 462 Ensinnä luvut. Esittelijä puolta, äänet puolesta, rikollisuuden torjuntaa ja vastaan, lukuja vastaan. Tyhjää, luvut hyväksytty. 4, 2, 5, 3 luvut. Ai sama kohta, ei kun anteeksi, anteeksi, anteeksi. Se raukeaa. Sitten selvitysosa 462. Esittelijä puoltaa ei kun Anne. Well, that's, that's where my group would like us. Tähän ryhmämme haluaisi jaetun äänestyksen. Me haluaisimme ensin äänestää kohdasta, jossa sanotaan, että myös julkisen ja yksityisen yhteistyössä, joka koskee rikosten ehkäisemisen parhaita käytäntöjä, vertailukelpoisia tilastoja ja niin edelleen. Sen kohdan me haluamme ensin ja sitten toisekseen tuon tekstin, jossa sanotaan, että osat määrärahoista käytetään siihen, että estetään liikkuvaa rikollisuutta raja-alueella. Eli haluaisimme äänestettävän erikseen tuosta liikkuvien rikollisryhmien torjunnasta raja-alueella. Bon. No, ymmärsivätkö kaikki tämän eron? Hän erotti tässä kaksi eri osaa. Kaikki ymmärsivät siis. Hyvä. No niin. Ensimmäinen osa. Esittelijämme puoltaa. Siis ensimmäinen osa selvitysosassa puolesta vastaan liberaali Andreasen tyhjää ensimmäinen osa hyväksytty. Sitten toinen osa esitellä puolta puolesta vastaan tyhjää enemmistö on sen puolesta. Molemmat osat hyväksytty. ja enemmistöön toki. Nyt vaikuttaa siltä, että meidän täytyy äänestää myös selvitysosasta 4253. Ai se on hoidettu, sanotaan tässä. Tässä todettiin, että se on hoidettu, koska se vastaa 462 toista osaa. Sen hyväksymme juuri. Selvä, selvä. Ei tästä äänestetä. Sekin on hoidettu. No niin. Nyt voin jatkaa. Tässä kurotin umpen se, jonka huomaamatta unohdin. Ja muistaakseni emme äänestäneet 4470 Van Danenilta. 4469 hylättiin, mutta 4470 jäi äänestämättä. sitten vastustaa nyt puolestaan. Vastaan tyhjää hylätty. Näin prinsseen. Kovin laul, laulavainen kohta. 10.06 esittelee vastustajat puolestaan vastaan. Vastaan tyhjää hyvä, hylätty 431 esittelee puolta äänet puolestaan. Vastaan tyhjää hyväksytty. 432. Ensinnä luku Esittely puolta äänet puolesta. Vastaan. Tässä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Luvut 432. Jälki- ja vaikutusarviointi. Äänestys päättyy. Kaikki äänestäneet aivan valon nopeudella 19.20 hylätty. Selvitysosa Onko mitään merkitystä sillä enää, jos luvut on hylätty? On. Kyllä. Selvitysosa esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Ah, sama enemmistö kai. Me turvaudumme koneelliseen äänestyksen jälleen selvitysosasta. Äänestys alkaa. Ja selvitysosasta edelleen äänestämme. Äänestys edelleen äänestäkää, äänestäkää, äänestäkää. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 14.21. Kaikki meni nurin. Seuraavaksi 434. Esittelen puolta nyt puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei, on tarkistettava. Kansanpuolue ei nyt ole ihan yksin vastustassaan. Kiitos. Äänestys päättyy. 18.20. Tarkistus hylättiin. Seuraavaksi 44. Mm, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4471 Van Danelilta. Siitä äänestetään esitteli vastustajat hänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 435 esitteli vastustaa hänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavalle sivulle. 4472 esitteli vastustajat hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 436 esittelee vastusta hänen puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 437 esittelijä no. Ensinnä luvut. Esittelijä puoltaa äänet puolesta vastaan tyhjää luvut hyväksytty. Selvitysosa esittelijä puoltaa vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Seuraavaksi väkivallan torjuminen Daphne ohjelma 10.2.3 esittelijä vastustaa ne puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.9 esittelijä puoltaa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut tarkistukset, niistä äänestetään ainoastaan selvitysosan osalta. 6.19 esitellä puolta hänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 4766 esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Kiitos tyhjää. Niukka enemmistö vastustaa 4380 identtinen eli hylätty. 4767 esittelee vastustaa äänet puolesta. Vastaan. Tästä täytyy tämä tarkistuttaa koneellisesti aika tiukka tulos. 4767. Äänestämme, äänestämme edelleen ja vielä pari äänestämättä. Äänestys päättyy. 19.16 hyväksytty. Sitten pilottihanke ja sen jälkeen Eurojust 447, 438 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavakin siis Rahoitusosuun osaston 3, 439 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4565 5, kin. 463, rikosoikeus, ensinnä luvut. Esittelen puolta äänet puolesta. Vastaan, tyhjää hyväksytty. Selvitysosa, esittelee puolta äänet puolesta. Vastaan, Liberaalit. Tyhjää. Hyväksytty myös. Sitten pilottihanke ja sitten seuraavaksi Prince, vapauden turvallisuuden oikeuden alue. 10.24 kuudelta esittelee vastustaa nyt puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 4.40 esittelee puolta muuttaa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 441. Ensin on luvut. ja Esittelijä puoltaa. Äänet puolesta. Vastaan. A, a, a. Koneäänestys. Luvut. 441. Luvut siis 441. Äänestys on vielä käynnissä. Äänestäkääpä. Äänestys päättyy. Ovat kaikki äänestäneet. 18.20. Luvut menivät nurin. Nurin menivät luvut. Kannattaako enää äänestyttää selvitysosasta, ei kun täytyy niistä äänestää edelleen. Selvitysosan puolesta äänet. Vastaan sama enemmistö. Siis hylätty myös. 441 hävinnyt olemattomien. Täysistunnossa voidaan tietenkin ottaa vielä esille. 3a hoidettu, eli 3b seuraavaksi. Ai ei. Emme ole ihan valmiita. Eli sitten nelonen. Ai ei. Emme ole valmiita. Viitonen. Kö. 5.3. Komission talousarvio. No, keskeytän pariksi minuutiksi kokouksen. Kun täällä nyt ollaan ja hyvissä verossa ja hyvässä vauhdissa, jos kerran tänään voidaan kaikki hoitaa, niin emme sitä tilastoja käyttämättä. D'accord. Bon, No niin, selvä. Keskeytän kahdeksi minuutiksi niin, että katsotaan, voimmeko jo äänestää kestää viisi, mutta pelkästään komission talousarviosta. Näin. Alors. No niin, ei kun anteeksi, minä keskeytän kymmeneksi minuutiksi, nimittäin ryhmät joutuvat vielä kopioituttamaan viitosotsakkeessa äänestysluetteloitaan, siis vain viitosesta äänestämme nimenomaan komission talousarviosta, koska meidän täytyy vielä saada poliittinen sopimus muista toimielimistä. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'on peut rep... No niin, hyvät kollegat, voisimmeko jatkaa? Voilà, je vous demande de reprendre... No niin, nyt menkää nyt edes paikoillenne ensin. Esittelijä tarvitsee hiukkasen vielä aikaa.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 Ehkä meidän pitää etsiä takaisin ne kollegat, jotka tässä vähän käyttivät tilaisuutta hyväksi ja menivät jo aperitiiville, tai ehkä juomaan kupposen teetä. Koska tässä nyt ei missään nimessä saisi lähteä vääristelemään äänestystuloksia liian harvalla, harvalukuisella yleisöllä. Nyt kun esittelijä tässä valmistautuu, minä muistutan vielä, että me äänestämme pääluokasta viisi ainoastaan siis komission budjetista talousarviosta. C'est cela. J'en profite pour poser la tässä käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn nyt tästä pääluokasta 3b. Minulle on kerrottu, että pääluokka 3b, 3bstä EPP ei ole valmis. Haluaa odottaa huomiseen. Onko näin? Pitääkö paikkansa? Hm. No. Minä tulkitsen tässä hymyjen viestiä. EPP tässä vahvistaa tämä minun diagn- diagnoosin. Barbara sanoi, että me voisimme äänestää. Sitten pääluokasta viisi komissio. Kaikki ovat yhtä mieltä, että voimme nyt äänestää siitä. Ja, ja, ja, des, ja encore des chaises Täällä on vielä tyhjiä tuoleja, tyhjiä paikkoja. Voisitteko pirauttaa kollegoille, että tulevat paikalle? Rouva esittelijä, oletteko valmis? Francesca? Vous êtes prête? On peut commencer? On peut commencer. Oletteko valmiita aloittaa? Voimme aloittaa. La rubrica 5. Oh, Eli siis aloitamme pääluokasta 5. Please. Eh, adesso quindi possiamo procedere al voto della rubrica 5. Pääl otsikosta 5 siis äänestämme nyt. B, domani mattina. Voilà. Vai huomenna aamulla. Kyllä, näin on. Näin on. Päätämme nyt tämän iltapäivän äänestyksen pääluokalla 5. Voilà. Alors, euh, si le rapporteur en est d'accord, je vous propose... Jos teille sopii, niin ehdotan, että otatte taulukon. Qui est sur le cahier joka löytyy Supplementary Dossier on the Whole of the Budget, löytyy siellä liite kohdassa à la page Amendment by Rapporteur. Sivulta Amendment by Rapporteur, heading 5. Ja une seule page. Yksi ainut sivu. Minulle on kerrottu, että sieltä löytyvät kaikki kohdat ja voisimme äänestää kaikista yhdessä. On kyse siitä, että tässä nyt Alors, est-ce que tout le monde... Palautamme komission budjettiluonnoksen. Onko kaikilla nyt tämä taulukko käsissään? Onko teillä tämä pieni vihkonen käsissänne? Kaikilla, kaikilla pitää olla tämä nyt. Eli kaikkien pitää tietää, mistä äänestetään. Oui, d'accord. Ça, ça marche? No, toimiiko tämä, lähteekö tämä käyntiin? Supplementary dossier. Eli supplementary dossier. Numeroté. Valitettavasti sivuja ei ole numeroitu, mutta kyse on sivusta Amended by Robert or Heading 5. Heading 5. Tässä ehdotetaan, että tässä palautetaan kaikki hallinnolliset kohdat pääluokasta kolme. Eli odotan, että tästä äänestetään yhdellä kertaa kaikista, ellei joku pyydä erillisäänestystä. Rouva esittelijä. Niin haluaisin vain täsmentää sen verran, että tässä otetaan huomioon kakkosoikaisukirja, joka liittyy Kroatiaan. siis se tämän palauttamisarvion ulkopuolelle. D'accord. Sur lequel y aura... Selvä, eli tästä tulee sitten toinen äänestys. Anteeksi, anteeksi. Eli tästä, anteeksi, tästä sitten meillä tulee olemaan mielipiteen vaihtoa sovittelussa neuvoston kanssa, jos on kyse oikaisukirjelmästä, jossa ei ole, josta oli äänestetty neuvostossa ja keskustelemme siitä neuvoston kanssa sitten, kun sovittelun aika koittaa. Eli palautetaan budjettiluonnos, talousarvioluonnos ottamatta huomioon muutoksia, joita oikaisikirjelmässä on ehdotettu. Näin. Ovatko kaikki valmiita äänestämään? No niin, minä äänestytän nyt tästä kaikesta yhdessä. Kuka puoltaa? Je vous remercie. Vastaan. Kaksi vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Ja näin me voimme arvostaa ihan oikeasti hymyä, hymyä joka karehtii tuolla komission edustajan suupielessä. Mutta nyt äänestämme vielä varauksista, koska kaikki tämähän laitetaan sitten varauksiin. Aha. Nämä hymyt hyytyivät saman tien. No, nyt me otamme sitten takaisin tämän meidän oman vihkomme Pääluokka 5 alkaa hahmottua sivulta 198, mutta varaukset löytyvät Meillä on ensiksi budjettikohta, joka ei kuulu tähän yhtenä ryhmänä äänestyksen piiriin, joka on sivulla 202. Kohdassa 44-26 edusta, esittelijä vastustaa. Kukaan puolesta vastaan? 1, 2, 3, 4 vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. Tämän jälkeen me käännämme sivua ja siirrymme, tulemme varauksiin 492 kuusi edustaja puoltaa näitä varauksia laittamista kuka puolesta vastaan. Nyt täytyy tarkistaa. Luulen, että enemmistö vastusta äänestys alkaa varauksista. 486 äänestys alkaa. Äänestäkää, äänestäkää, äänestäkää. ilta 96. Täällä tulee vähän vahvistusjoukkoja paikalle. Vahvistusjoukkoja, kun äänestetään varauksista. Äänestäkää, äänestäkää. Oui, le vote est clos. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 17 puolesta 20 vasta varaus on hylätty. Näin ollen komission edustaja hymyilee yhä leveämmin. 621 varaus. 621 äänestäjä, ää, äh, esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tarkistetaan. 621. Uh, ah, äänestäkää, äänestäkää. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. No niin, hyvä. Nyt kaikki ovat äänestäneet. Hienoa. 16 puolesta 21 vastaan. Sama enemmistö, eli varaus on hylätty. Näin onnen. 43 78, äh, ihan sama asia. Näin ollen siirrymme seuraavaan budjettikohtaan. Tarkistus, anteeksi edustaja Harton. Page, yes. Alors, euh, la page la... Nyt siirrymme sivulle 205. Ylhäällä 205. Tarkistus 514. 514. Varaus. Esittelijä puoltaa kukaan puolesta. Vastaan Ihan sama enemmistö tyhjää. Varaus on hylätty. L'amendement 40. Tarkistus 4300. Esittelijä vastustaa. Puolesta vastaan. Tämä nyt on hauskaa. Tämä nyt on käänteinen enemmistö tällä kertaa, eli nyt sitten tarkistetaan elektronisesta 4300. Äänestys alkaa. Äänestäkää, hyvät kollegat, äänestäkää, äänestäkää. Äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaavaraus on hyväksytty. 515 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Äh, sähköinen tarkistus. Kyllä, tämä varaukset synnyttävät paljon enemmän intohimoja kuin ihan tavalliset tarkistukset. Kaksi on vielä äänestämättä, kaksi korttia on käyttämättä. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet 16 puolesta 19 vastaan hylätty? Sä käännän tässä sivua ja tulen tar- sivulle 207 keskelle sivua. Budjetin kohta Mm, jossa meidän tarkistus 348 digitaaliset julkaisut, kuka on puolesta vastaan enemmistö. Paha olla, niin EPPn puolesta tämä tarkistus 348 on hylätty. Nyt siirrymme sitten sivun alaosaan. Meillä on tarkistus 4285 Salvador Garriga allekirjoittanut. Hänen poissa ollessaan kunnioitammeko häntä ja tuemme tätä puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kaksi tyhjää. Onneksi olkoon Salvadorille. Hyväksytty yksimielisesti miinus kaksi ääntä, eli varaukseen. Käännän sivua. Käännän sivua ja Je n'arrive à la page sivulle 210, anteeksi 210, 211, sivun yl- yläosassa 212 otsikossa kestävä kasvu. Meillä on siellä koko joukko tarkistuksia, kaksi ja puoli sivua, joista pitää äänestää. Donc, je vous propose, je vous... Näin ollen ehdotan teille nyt seuraavaa. Meillä on sivun yläosassa sivulla 210 ranskankielisessä versiossa kaksi tarkistusta, jotka ylittävät budjettiluonnoksen, eli nämä nyt sitten erillisäänestykseen, nämä kaksi tarkistusta. Sen jälkeen äänestämme yhtenä ryhmänä näistä muista tarkistuksista joiden avulla sitten palautetaan tämä budjettiluonnos. Näin se on kaikki menee yksi yhteen. Eli, eli tästä ensimmäisestä tarkistuksesta, tarkistuksesta, joka ylittää talousarvioluonnoksen, kuka puoltaa vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 4, 5, 7, 1 Jutta Haugilta vastaan. Tyhjää ihan sama asia. Nämä kaksi on nyt hyväksytty. Nyt yhtenä ryhmänä äänestämme kaikista muista tarkistusta sivulle 210, 211 ja sivu 212 ranskankielisessä versiossa aina viimeiseen Jutta Haugin tarkistukseen 45-74. Eli olemme nyt ihan tässä budjetin luonnoksen raameissa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen voimme kääntää sivua. Olemme sivulle 214 budjetin kohdassa. Mm, tarkistus 4301. Paraus. Gresle on laatinut sen, hän vastustaa. Tarkistan vielä. Esittelijä vastustaa kuka puoltaa vastaan. Anteeksi, nyt täytyy tarkistaa elektronisesti. 4301 varauksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. Eli tämä budjetin kohta on nyt varaukseen. 534 esittelijä puoltaa. Esittelijä puoltaa. Puolesta äänet. Kiitos. Vastaan. Tarkistetaan. Anteeksi, täytyy tarkistaa sähköisesti. Sähköinen äänestys tarkistuksesta 534. Esittelijä puoltaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyvin nopeasti meni. Hienoa. 17 puolesta, 19 vastaan. Tällä kertaa tämä on hylätty. Voimme siirtyä sitten komitioiden kokoukset kohtaan 534 varaus vihreiltä esittelijä puolesta vastaan Ehkä on sama enemmistö, mutta tarkistetaan sähköisesti. Käänteinen enemmistö ehkä 534 sähköisen äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, kaikki ovat äänestäneet, hienoa. 17 puolesta 20 vastaan hylätty. 4301, esittelijä vastustaa. Puolesta äänet, Sähköinen tarkistus. Sähköinen äänestys. Oletan, että enemmistö puoltaa, mutta nyt äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hienoa. 21 puolesta 16 vastaan. Tämä varaus on hyväksytty. Näin ollen Très bien. Euh, voilà. Ben, nous avons terminé. No niin, nyt olemme päässeet loppuun viimeinen informaatio reservistä, joka koskee henkilöstöä. Ne ovat budjetin kohdassa XXX. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta toivottavasti ymmärsitte. Hyvä. Jätetään nyt tämä, koska muut pääluokat silloin tarkoittaa, että silloin tulee parlamenttikäsittely. Hyvät kollegat, olemme edellä vähän meidän aikataulustamme. Oletteko ihan varma, että ei voida käsitellä tätä 3B, Kariga ei ole enää paikalla? No, kiitän teitä kaikkia. Onneksi olkoon kaikille tämä hyvä yhteisymmärrysryhmien välillä, hyvä työ kaikkien työntekijöiden kesken pääs, äh, edesauttoi tätä nopeaa etenemistä, mutta tämä kyllä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy huomenna aamupäivän lopullakin vielä äänestää, mutta, mutta, mutta ennen kuin nyt lähdemme kukin omille teille, me voimmeko äänestää tästä Kalfin mietinnöstä nyt? Ei, ei. Harmi, harmi. No, ei sitten. Huomenna aamulla me jatkamme ihan tässä ennakoidussa ennakoidun suunnitelman mukaan. Me tiedämme, että olemme siis päässeet loppuun huomenna iltapäivän aikana, eikä se ole pois mahdollisuus, että pääsemme loppuun niin huomenna aamupäivän loppuun mennessä. Kiitos paljon. Näin ollen kokous on päättynyt. Oui, je, je libère et remercie tous les interprètes. Kiitos tulkeille. Emme, me, emme tarvitse tulkea. Me emme, ei ole koordinaattorin kokousta. Tämän iltapäivän kokous on nyt siis päättynyt ja huomenna kokous jatkuu aamulla kello yhdeksän.